Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää kollegat. Jatkamme istuntoa. Toteaisin vain, että eilisen istunnon pöytäkirjat ovat myös olemassa, jos ei kukaan esitä huomautuksia, joita nyt kehotan tekemään. Eli siis huomautettava ole, pöytäkirjat on hyväksytty. Ja sitten menemme ilmoitusasioihin ennen kuin menemme ensimmäiseen.